ihmisoikeuksiensa suojelemiseksi. Tiedän, että parlamentti on asiasta myös hyvin huolissaan ja kiitän parlamenttia siitä. Kiitos puhemies. Me kiitämme teitä, rouva Damanaki. No niin, kollegat, tämä keskustelu eh, Iranin ihmisoikeuksista on päättynyt ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelumme jälkeen, nimittäin Egypti on seuraava aiheena, erityisesti blogin pitäjä Ala Abd el Fatah. Ensin kuulemme äh, herra Kaminskia. Olkaa hyvä. E, Puhemies. Me kaikki olemme kun saaneet suutta toivoa siitä, mitä Egyptissä tapahtui. Me tervehdimme sitä keväällä. Egypti on tärkeä maa alueella ja tärkeä maa maailmassa. Me emme voi olla piittaamatta maailmasta, jossa on yli 70 miljoonaa asukasta. Kulttuuri, joka on tärkeä – arabimaailmalle. Ja siksi me olemme luottaneet Egyptiin esimerkkinä myönteisestä demokraattisesta muutoksesta. Ja kun me olemme arabimaailman naapureita, meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että Egyptistä tulisi esimerkki ajatellen demokratiaa, modernisoitumista ja demokratian toimintaa islamilaisessa maailmassa. Me haluaisimme pystyä sanomaan, että arabimaat ja, islamilaiset maat jakavat demokraattiset arvot, joita me nautimme Euroopassa. Valitettavasti saamme yhä enemmän viestejä siitä, että se, mitä Egyptissä tänään tapahtuu, ei anna aihetta optimismiin. On lukuisia ihmisoikeuksien rikkomuksia, kuten viimeisimmät keskustellut oikeudet koptikristittyjen oikeuksista Egyptissä. Heidän oikeuksiaan rikotaan jatkuvasti. Ja nyt se, minkä olemme kohtaamassa, ovat ongelmat, jotka riittyvät sananvapauteen. Meidän pitäisi välittää selkeä viesti kansakunnalle ja hallitukselle, että tervehdimme muutoksia, jotka siellä ovat tapahtumassa, mutta että haluamme näiden muutoslavan myönteisiä. Kiitoksia ja sitten herra Paska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Se, että Hosni Mubarak jätti Egyptin presidentin toimen, antoi toivoa ihmisille ja sitten lokakuussa koptilais kristittyjen puolesta pidetyssä mielenosoituksessa, jossa haavoittui 25 ihmistä ja satoja, tai satoja haavoittuja 25 kuoli osoittaa, että tilanne on huolestuttava. Blogin pitäjien vainoaminen ja se, että moni on joutunut sotilastuomioistuimeen, tuomioistuimeen osoittaa, että väliaikainen hallitus toimii autoritaarisesti maata hallitessaan. Egyptin sotilaslait eivät ole ihmisoikeusjulistuksen artiklan 10 mukaisia, erityisesti jos ajatellaan, että syytteeseen panon pitää olla riippumatonta. Nyt väliaikaista hallitusta on painostettava, että Egyptiä kunnolla hallittaisiin. Kiitos. Kiitos sitten Rova Versia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Moni täällä parlamentissa oli oikein tyytyväinen arvimaiden kevääseen, mutta kaikkialla vallankumous ei ole mennyt samaan suuntaan. Tunisiassa on pidetty juuri demokraattiset vaalit, joita kukaan ei ole kiistänyt, ja vaikuttaa siltä, että demokratian suuntaan ollaan menossa. Valitettavasti tämä on ainoa maa, jossa tilanne on optimistinen. Libyassa puhutaan sharia-lain käyttöön ottamisesta. Syyriassa ihmisiä tapetaan päivittäin ja meidän pitää Egyptissäkin olla huolestuneita. Yli 12 000 ihmistä on joutunut sotilastuomioistuimeen lokakuussa. Näin kävi Ala Abdel Fatahille. Hän on blogin pitäjä, joka oli jo Muvarakin aikana vankilassa. Ja myös Majal Sand, joka on toinen bloginpitäjä, joutui samaan tilanteeseen. He ovat symboleja Egyptin kansasta ja siitä, miten siellä kaivataan oikeutta. Siellä on yhä uhreja ja uhriksi joutuvat ne, jotka kritisoivat armeijan hallitusta. Jos ei ole sananvapautta, ei ole demokratiaa. Kymmenen päivän kuluttua pidetään vaalit Egyptissä ja meidän on annettava selvä viesti viranomaisille siellä, että on annettava kaikkien oikeuksien toteutua. Kiitos. Kiitokset paljon nyt herra Vigenin. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rouva komission jäsen kollegat, nämä tapaukset, erityisesti bloginpitäjä Ala Abdel Fatah ja hänen kollegansa, Äh, ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Mehän täällä edustamme satoja miljoonia Euroopan kansalaisia ja vaadimme näiden henkilöiden vapauttamista välittömästi. Saamme hyvin paljon tietoa painostuksesta, ihmisoikeusaktivistien ja journalistien vainoamisesta. Yli 12 000 ihmistä on maaliskuusta tähän päivään asti joutunut tuomioistuimen eteen. Hätätilalait antavat edelleen sotilastuomioistuimelle mahdollisuuden toimia. Ja me emme tiedä tarkalleen, mitä Kairossa tapahtui, kun 25 henkilöä tapettiin viranomaisten toimesta. Ja me toivomme, että Egyptin tilaisuus ja tulevaisuus tulevat paremmaksi. Me tiedämme omastakin historiastamme, että tämä tie voi olla kivinen. Tätä Mubarakin vallasta luopumista voidaan verrata valtavaan maanjäristykseen, joka aiheuttaa sekin mannerlaattojen liikkumista ja uusia järistyksiä vielä jatkossakin. Mutta me kaikki tiedämme,

sanoneet asian selvästi. He haluavat itse päättää omasta tulevaisuudestaan. He haluavat mahdollisuuksia, he eivät halua korruptiota, vaan oikeutta ja ihmisoikeuksia. Me tuemme heidän toiveitaan ja pidämme niistä päätöksistä, mitä jotkut valtiot ovat jossain vaiheessa heidän suhteensa tehneet. Mutta jos mietitään kumppanuutta mikä Egyptin kanssa voidaan saada aikaiseksi, niin mistä Egyptistä oli oikein kyse? Jos katsotaan nyt sotilashallitusta, niin sillä on ihan samanlaisia piirteitä kuin Mubarakin hallinnolla. Valtava määrä ihmisiä on joutunut sotilastuomioistuimeen. Tämä on epäoikeudenmukaista ja sen on loputtava. Minä olen niiden egyptiläisten rinnalla, joiden mielestä sotilastuomioistuimet eivät ole legitiimejä. Tämä on myös kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen artikla 10 mukaista. Blogin pitäjä Ala Abd al-Fatah on viimeisimpiä uhreja. Huomenna hän juhlii syntymäpäiväänsä pienessä vankisellissä. Vankilasta käsin hän odottaa niitä syytteitä, joihin hänet on vääristetysti asetettu. Hän odottaa myös lapsensa syntymää. Pikkupojana tarkoitus syntyä lähipäivinä. He olivat uskoneet uudenlaiseen Egyptiin, sellaisen Egyptiin, joka antaisi mahdollisuuksia kansalaisille. Pojan nimeksi tulee Khaled Khaled Sayedin mukaan, jonka poliisi murhasi. Ala Abdel Fatah on symboli ja näitä muitakin, Michael Nabil, joka on täällä mainittu hankin blogin pitäjä käsittely jatkuu ja me olemme egyptiläisten rinnalla vaatimassa uudenlaista Egyptiä. Nyt on lopetettava sotilastuomioistuin käsittelyt siviileille ja vapautettava kaikki mielipidevangit. Ja minä haluaisin pyytää, puhemies, jos tämä päätöslausunto voitaisiin poikkeuksellisesti eh, kääntää eh, arabian kielelle. Ja täällä on myös Abdel Fattah väärin kirjoitettu. Se pitäisi Kiitoksia. Sitten Rova Brandner, olkaa hyvä. Egypt is at the brink of falling into... And not even with necessary... Egypti on menossa vanhoihin malleihin. 28. marraskuuta valtavat lähestymässä. Kansalaisoikeudet ja ihmisoikeudet ovat uhanalaisena uhanalaisena yhä enemmän kuin vallankumouksen jälkeen. Maaliskuussa 2011 yli 12 000 siviiliä on tuomittu sotilastuomioistuimissa. Monet demokratiaaktivistit aktivistit blokkerit, kuten Abdel Fattah ja Nabil on tuomittu vankilaan, joitakin on jopa kidutettu. Me vaadimme, että heidät sivilit vapautetaan ja että heidät saatetaan sivilituomioistuinten eteen. Tämä ei ole ilmapiiri ja ympäristö, jossa voidaan toteuttaa todella demokraattiset vaalit. Samaan aikaan EUssa puhutaan tyhjiä lauseita. Jälleen kerran näyttää siltä, että tasapaino asetetaan ihmisoikeuksien ehdottoman tukemisen etusijalle. On vaadittava Egyptin sotilasviranomaisia lopettamaan oikeuskäsittelyt sotilastuomioistuimissa. On Egyptin viranomaiset täytyy todellakin panna nämä toimeen, nämä vaatimukset, ja noudatettava ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Kollegani Shake juuri puhui, ja olemme kehottaneet korkea tutkimaan tapausta, koska Euroopan parlamentti on tuominnut juuri sen, että sotilastuomioistuimet ovat tuomineet siviilejä. EUlla ei ole muuta valintaa. Jos me olemme väärän vakauden puolella, silloin me menetämme sen vähäisen uskottavuuden, joka meillä alueella vielä on jäljellä. Me haluamme vakautta, mutta sen täytyy syntyä sitä kautta, että ihmisoikeudet ja demokratia otetaan vakavasti. Egyptiläiset voivat olla ylpeitä siitä, mitä ovat saavuttaneet. Meidän pitää tukea heitä, jotta saavutetaan se, mistä he uneksivat ja mitä he toivovat you, Madam Brandner. Kiitokset, rouva Brandner. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä rouva Makovei, EPP-ryhmä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, puhemies. Toteaisin, että näistä sotilastuomioistuimen tuomitsemisista tuomitsemista ihmisistä. Hyvin monet äh, pidätettiin aivan rauhanomaisen mielenosoituksen päätteeksi, mutta äh, sotilaat äh, reagoivat erittäin verisesti ja 25 ihmistä on kuollut, 300 loukkaantunut näissä mellakoissa ja meidän on vaadittava Egyptin viranomaisia päättämään sotilastuomioistuimen toiminta. Samoin poliittiset ja mielipidevangit on vapautettava ja on saatava aikaan riippumaton tutkimus näistä kaikista toimista. Myös koptikristittyjen tilanne on erittäin vaikea. Meidän kaikkien tulisi nyt pyrkiä siihen, että Egyptin todellinen demokratia pääsee jaloilleen. Kiitoksia sitä SD-ryhmää. Verova Keringen, olkaa hyvä. Kiitos. Ala Abdel Fatahin vangitseminen on huolestuttava esimerkki ihmisoikeusrikkomuksista Egyptissä Mubarakin hallinnon loppumisen jälkeen. Hän oli todella tärkeä toimittaja, joka kuvaili tapahtumia vallankumouksen aikana 30. lokakuuta sotilassyyttäjä syytti häntä siitä, että hän oli hyökännyt sotilasvirastoihin Kairossa, mutta hän ei hyväksynyt sotilastuomioistunta ja siksi hänet pidätettiin ja pantiin vankilaan. Hän ei ole kuitenkaan ainoa tässä tilanteessa, sillä valiaikaisella hallituksella on mahdollisuus pidättää ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia ja juristeja. Yli 2000 ihmistä on tuomittu maaliskuun jälkeen. Me puolustamme oikeusvaltioperiaatetta ilmaisuvapautta, uskonnonvapautta, mutta myös Egyptin väliaikaisen hallituksen pitää niitä noudattaa. Kiitos. Kiitos nyt äh, herra äh, Tavares Vihreä. Presidentti. Kiitos herra puhemies. Ala Abdel Fattah on blokkeri Egyptistä ja jo Mubarakin aillinnon aikana hänet vangittiin, koska hän loi blogin, jota ei sensuroitu. On sanottu jo, että ei haluta palata mm, peruta ottaa takaisin. Ja tästä hän ja Stoltenberg ovat tämän uuden blokin ehkä nostaneet maanpakoon, mutta kuitenkin palasivat maanpausta Egyptiin. Ja palakumouksen jälkeen he ovat edelleenkin olleet hallituksen valvonnan alaisena. Tästä syystä Al-Fatah on äh, asettunut hallitusta vastaan, siksi hänet pidätettiin ja siksi sotilastuomioistuin tuomitsi hänet. Toinen blokkeri, jonka puolesta myös haluan toimia, joka vaati myös sitä, että sotilastuomioistuimia ei käytä siviilien tuomitsemia. Kysymys ei ole pelkästään blokkereista, vaan monista tuhansista ihmisistä, joita vastaan näissä tuomioistuimissa on jo käyty tuomioita, äh, oikeuskäsittelyjä. Meidän täytyy toimia hänen puolestaan, mutta me voimme tehdä muutakin. Me emme aina voi vain sanoa, että me olemme yhtä mieltä uuden sotilashallituksen kanssa. Ei voi olla mubarakkia ilman mubarakkia. Me olemme jo aivan liian kärsivällisiä. Me emme ole tehneet mitään. Ja tietysti olemassa uskonnollista suvaitsemattomuutta, mutta takana on Egyptin armeija. Nyt täytyy tehdä jotakin, ei voida vain sallia sitä, että pidetään tätä hallitusta ystävänä. Pitää taata myös vähemmistöjen oikeudet. Tulevaisuudessa meidän ei pidä suvaita ihmisoikeusrikkomuksia. Ja Rova Ashtonin täytyy sanoa tämä selvästi egyptiläisille. Kiitoksia. Sitten Czarnecki, ECR-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat olemme nyt nähneet, että ihmisoikeustilanne Egyptissä on heikentynyt. Keväiset unelmat ja haaveet, joiden mukaan ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin ja demokratia toteutuisi, jäivätkin vain haaveiksi. Joitain kuukausia sitten nähtiin, että diktaattorin poistaminen pelistä ei riitä. Täytyy myös katsoa, keitä hänen taustajoukoissaan on ja ketkä ovat valmiit ottamaan johdon käsiinsä hänen jälkeensä. Ihmiset, jotka meitä varoittelivat, olivat oikeassa. Vapauden illuusio osoittaa, osoittautuikin vääräksi myös ilmaisuvapauden suhteen. Itsekin olen blogin pitäjä. Olen jo seitsemän vuoden ajan pitänyt blogia ja tunnen suurta yhteenkuuluvuutta eh, egyptiläisten kanssa. Kiitoksia. Sitten herra Mastalkka QRM, olkaa hyvä. Kollegine ja kollegove, případ blogera Alana Abdel. Kiitos. Hyvät kollegat. Ala Abdal Fatahin tapaus on vain pieni esimerkki siitä, kuinka kykenemättömiä meidän politiikkamme ovat. Arabikevät, josta on paljon puhuttu, saa valtaan uudenlaisia edustajia, joiden intresseistä ei ole tietoa, ja sitten muiden kimppuun on käyty. Me emme saa antaa tukea niille, jotka haluavat valtaa ainoastaan siksi, että heidän iskulausensa ovat demokratia mielisiä. Afrikan ja Lähi-idän ongelmat ovat pitkäaikaista perää usein Euroopan siirtomaa valta-ajalta periytyviä. Jos mennään liian nopeasti eteenpäin, niin ongelmia tulee vain lisää. Se, mitä tänään voidaan nähdä, on sama, mitä nähtiin ennen Irakin sotaa. Eli on sokeaa konfrontaatiota Iranin suuntaan sen sijaan, että etsittäisiin kompromisseja. On paljon helpompi lietsoa sotaa kuin rakentaa rauhaa. Onko nyt todellakin tarpeen saada aikaiseksi miljoonia irakilaisia pakolaisia tai siirten kaupunki saada se tuhotuksi. Meidän pitää eh, sivilisoidusti hoitaa asioita. En ymmärrä, miksi syyrialaisia vastaan ei voi käyttää voimakeinoja, mutta kurdeja vastaan voi. Abdel Fatan tapaus muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat kaikille samat. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron herra Kellille, olkaa hyvä. Egypti on hieno maa, houkutteleva. Sillä on romanttinen, arvokas historia, mutta sotilasjunta ei paranna sen mainetta. Ennen kaikkea ajatellen koptien kohtelua, mikä ei ole hyväksyttävää missään muodossa. Itse olen kristitty ja olen EPPn jäsen, joka on kristillisdemokraattinen puolue – ja minusta meidän pitää tehdä enemmän ajatellen kaikkien kristittyjen asemaa ja muidenkin asemaa, koptien asemaa ja muidenkin asemaa, joita painotaan uskonnon vuoksi. Tämä on erityisen tärkeää tänään. Tämän blokkerin tapaus on syytä onnitella häntä rohkeudesta siitä, olla hyväksymättä tuom- oikeuskäsittelyä sotilastuomioistuimessa. Meidän täytyy tukea tätä liikettä, joka vastustaa ja sotilastuomioistuimissa, joka kehottaa kaikkia egyptiläisiä välttämään yhteistyötä sotilastuomioistumien kanssa. Tällä tavoin voidaan saada aikaan liikettä eteenpäin kansan ja vapauden nimissä. And I thank you, Mr. Kelly. Madam... Kiitokset teille, herra Kelly, nyt rouva Kretu. Kiitoksia, puhemies. Olimme hyvin tyytyväisiä Egyptin muutokseen viime keväänä ja olimme iloisia siitä, että Kairossa taisteltiin demokratian puolesta, mutta nyt tilanne on kuitenkin suuri pettymys ja sotilaat ovat ottaneet vallan. Väkivalta on lisääntynyt Egyptin sisäosissa. Se on kohdistunut tiettyihin vähemmistöihin erityisesti, kuten koptikristittyihin. On puhuttu siitä, että yli 200, 1200 aktivistia on tuomittu ja tämä kyllä laittaa aikamoisen varjon tämän demokratiaprosessin ylle on puhuttu Abd el Fatahista, jota syytetään tästä blogin pitäjästä, mutta hän ei ole ainut, on muitakin hänen kaltaisiaan. Nämä he pyytävät reilua oikeudenkäyntiä siviilituomioistuimessa

Kiitos. Mr. Preda Seuraavaksi Am discutat și în sesiunea plenară precedentă. Kiitos. Niin, me tästä asiasta keskustelimme jo viime täysistunnossa, eli blogipitäjän tilanne Egyptissä, ja siihen nyt palattu. Se, mitä sanoi YK on on, että Egyptissä ihmisten kokoontumisvapaus, ja yhdistymisvapaus on vähentynyt ja tämä on huolestuttavaa. Minä voin yhtyä niiden sanoihin, jotka pyytävät, että Ala Abdel Vata vapautaan saman tien. Hän oli Mubarakin vastustaja, blogin pitäjä ja hän on tällä hetkellä vankilassa. Hänet pidätettiin ja hänet vietiin sotilastuomioistuimen sen takia, että hän arvosteli sotilaiden toimintatapaa mielenosoituksen yhteydessä. Hän on vankilassa Bab el Kalakissa ja tämä osoittaa kuinka absurdia absurdi tilanne on. En ollut ajatellut, että kukaan joutuisi takaisin samaan vankilaan kuin missä oltiin Mubarakin aikana. Kollegoiden tavoin olen sitä mieltä, että tällaisia ihmisiä ei voi viedä sotilastuomioistuimeen. Tämä on demokraattista. Nyt puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. Ensimmäisenä rouva Zaborska. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen, bloginpitäjä Ala Abdel Fatahia on syytetty kiihot ottamisesta sotilasvaltaa vastaan mielenosoituksen aikana. Kuitenkin täysin viattomia ihmisiä tapettiin. Hänet, vaikka hän ei ole sotilas, tuotiin sotilastuomioistuimen eteen ja ne, jotka lietsoivat väkivaltaa, ovat edelleen vapaana. Me Slovakiassa ymmärrämme tämän tilanteen oikein hyvin, sillä Bratislavassa vuonna 1988 kommunistit käyttivät poliisivoimia kristittyjä vastaan, kristittyjä, jotka pyysivät ihmisoikeuksien kunnioittamista. Siksi me haluamme, että Euroopan parlamentti kaikkien kristittyjen nimissä lähettää voimakkaan viestin Egyptiin – Haluamme Egyptin tietävän, että Euroopan unioni vaatii ihmisoikeuksien kunnioittamista ja samoin uskonnonvapauden sekä ilmaisuvapauden kunnioittamista. Ilman näitä vapautta ei ole. Kiitos, herra Repo. Puhemies, sosiaalisen median asema arabikevään

ja Egyptin kevään jälkeen on tultu syksyyn ja ihmisoikeusloukkauksiin, mutta minä olen eniten huolestunut siitä, miten Egyptin viranomaiset painavat kristittyjä. Me olemme hyvin kriittisiä, esitämme päätöslauselmia silloinkin, kun kyseessä ovat pienet tapahtumat, ja, jotka koskevat muita uskontoja Euroopassa. Meidän pitäisi ryhtyä samanlaisiin toimiin silloin, kun kristittyjä vainotaan eri puolilla maailmaa, erityisesti Egyptissä. Siellä heitä syytetään erityisen laajalti. Me tuomitsemme tällaiset toimet ja pyrimme, että Egypti ryhtyy toimiin uskonnollista vainoa vastaan. Ei sivilisoitunut maa näin voi toimia. Herr Karas, möchten Sie die blaue Herra Karas, oliko tuo sininen kortti vai pyysittekö vain puheenvuoroa? Seuraavaksi saa Rauva Pasescu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tässä me nyt puhumme hallinnoista, jotka hyvin äh, törkeällä tavalla rikkovat ihmisoikeuksia, niin ehkäpä nyt tämä Abdel Fatahin äh, tapaus ei vaikuta niin kriittiseltä, mutta kyllä ihmisoikeuksia aidossa demokratiassa on kunnioitettava kaikin tavoin ja kaikilta osin. Tämä tapaus on siis hyvin vaikea sekin. Ja jos nyt hyväksymme tällaiset tapaukset, niin avaamme oven kaikenlaisille rikkomuksille. Nyt hallinto on vaihtunut ja vaihtumassa, mutta kaikkein tärkeintä on se, että todellisia demokratian arvoja kunnioitetaan. Myöskään kopti kristittyä ei saa enää uhrata tässä. Kiitoksia ja nyt Anna Gomes. quase 10 anos que sou blogger E Kuten sanottua, meillä on siis tämä bloggeri, joka on pidätettynä siksi, että hän on maassa, jossa on nyt vuodesta 1974 diktatuuri ja sensuuri. Ja vielä tärkeämpää kuin vapaudet on tiedon vapaus, nimittäin kaikkea maassa, joka on siirtymässä demokratiaan. Kun Egyptin viranomaiset eivät kunnioita näitä perusoikeuksia, kuten äh, Ala Abdel Fatahin ja äh, Michael Nabil Sanadin tapauksessa ja muiden tuhansien henkilöiden tapauksessa, jotka on tuomittu sotilastuomioistuimissa, käy selväksi, että siirtymävaihe ei toimi ja että Egypti on keskellä erittäin huonoa siirtymävaihetta. Monia ihmisiä, jotka ovat toimineet demokratian puolesta, jotka ovat kuolleet ihmisoikeuksien puolesta kaikkialla Egyptissä. Ja meidän pitää lähettää selkeä viesti korkealle edustajalle ja Euroopan toimielimille siitä, että tämä ei ole hyväksyttävissä. Me täällä tässä parlamentissa vaadimme, että ihmisoikeuksia noudatetaan, että perusoikeuksia noudatetaan Egyptissä ja, ja että vangit on vapautettava. Mr. Kiitoksia ja sitten herra Slyter, olkaa hyvä. Vuoden 1840 1848 kevät toi demokratian Eurooppaan yleisen äänioikeuden. Minä toivon, että Arabian keväälle ei käy samoin kuin Euroopan keväälle tapahtui 1848, kun äh, kuninkaat ja keisarit ottivat vallan takaisin omiin käsiinsä. Ja sitten äh, Eurooppa on tehnyt kaikkensa sotilaallisen voiman perustamiseksi tai vahvistamiseksi sen sijaan, että se olisi vahvistanut rauhanomaista voimaa. Jos olisimme tehneet toisin, olisimme olleet valmiit auttamaan nyt arabikevään maita. Meidän täytyy saada aikaan todelliset eurooppalaiset rauhanturvajoukot niin, että niille käy paremmin kuin meille kävi 1848. Kiitos. Dziękuję. Kiitoksia ja sitten seuraava puhuja. Kiitos kolmatta kertaa tänä vuonna keskustelemme Egyptin tilanteesta. Ja aina tulee esille ihmisoikeusrikkomustapauksia. Ja toisaalta kristittyjen vainosta on puhuttu, mutta tänään puhumme tästä bloginpitäjästä, joka on arvostellut Egyptin hallintoa ja vastustanut armeijan voiman käyttöä. Perustuslaki takaa mielipiteen vapauden ja uskonnon vapauden, mutta viranomaiset toimivat ikään kuin tällaisia oikeuksia ei olisi olemassakaan. Toimittajat, bloginpitäjät ja järjestöjen edustajat, jotka vastustavat tilannetta, joutuvat vankilaan ja ovat myös kristittyjen kimpussa. Egypti saa naapuruspolitiikkamme kautta rahallista tukea ja siksi meidän pitäisi sanoa Egyptin viranomaisille, että meidän apumme maksetaan sillä ehdolla, että tämä toiminta muuttuu ja ihmisoikeuksia noudatetaan. Kiitos. Kiitoksen puheenvuoron saa Kiitos puhemies. Egypti on tärkeä poliittinen tekijä alueella. Vakaa, demokraattinen valtio vakauttaisi koko aluetta. Jokaisen maan täytyy kulkea omaa tietää. Demokratiaan se on totta, mutta on myös olemassa jakamattomia ihmisoikeuksia, kuten mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus ja oikeusvaltio. Nämä ovat sellaisia oikeuksia, joista ei voida luopua ja niistä ei keskustella. Se, että vapautetaan henkilöt, jotka on perusteetta pidätetty, kuten ala Al-Fatah, olisi tärkeä viesti siitä, että demokratiassa, Egyptissä demokratia otetaan vakavasti. Ja siksi tuen tehtyä pääsomestystä ja toivon, että Eurooppa toi, komissio toimii kestävästi sen puolesta, että demokratiassa ei pelkästään myydä demokraattisia olosuhteita, vaan että demokratia todellakin vallitsee Egyptissä. Kiitos teille. Ja viimeiset sanat saa herra Karas. Haluaisin äh, kertoa teille, että matkustan ihan muutaman minuutin kuluttua ensin Beirutiin ja sitten Egyptiin tapaamisiin, joissa keskustellaan juuri näistä aiheista ja tämän päätöslauselman, nämä päätöslauselmat sekä puheenvuorot äh, luonnollisesti ovat äh, matkassani mukana. Arabi kevät on toteutunut, mutta demokratian kevät ei vielä ole toteutunut. Uskonnonvapaus, ihmisoikeudet sekä äh, perustuslaki, joka vastaa näitä perusarvoja, ovat välttämättömiä, jotta voimme katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Siksi kiitä, kiitän näistä päätöslauselmista. Ne ovat minulle hyvin tärkeä eväs matkallani ja on hyvin tärkeää, että kaikki toimijat, missä he Euroopan nimissä toimivatkaan, toimivat näiden suuntaviivojen oikeusvaltion ja demokratian pohjalta. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt komission jäsen Damanaki. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin edustajat, demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kulmakivi tässä meidän suhteissamme naapurusmaihin. Artikla 2 sopimusta meidän ja Egyptin välillä, siinä sanotaan, että kaiken on lähtevä liikkeelle perusoikeuksien demokraattisten periaatteiden kunnioittamisesta. Tähän kuuluu tietysti myös uskonnonvapaus, mielipiteenvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus ja ilmaisuvapaus. Minä haluaisin korkean edustajan ja komission edustajana korostaa sitä, että hätätilalain uudelleen voimaan tulo ja sen pidentäminen vaalien aikaan on huolestuttavaa, erityisesti jos ajatellaan sananvapautta, ilmaisuvapautta, toimiva siviili, toimistojen järjestelmä ja kansainvälisen tason syytteeseen pano on tärkeää. Meidän pitää vaatia, että huomioidaan kaikki kansainväliset sopimukset, jotka koskevat ihmisten oikeuksia. Me lähdemme liikkeelle tästä. Ei saa unohtaa tammikuun 25. päivän vallankumouksen henkeä, eikä sitä, että egyptiläiset toimivat demokraattisia vaaleja. Valitettavasti Euroopan unionin tarjous lähteä vaalitarkkailijoiksi, sitä ei ole hyväksytty Egyptin toimesta siellä kansainväliset tarkkailijat katsotaan toiminnaksi, joka puuttuu sisäiseen, maan sisäiseen toimintaan. Me kuitenkin autamme vaalien valmisteluissa, kun otamme osaa vaalitarkkailijan kouluttamiseen, ja olemme yhteydessä vaalien tarkkailulautakuntaan. Hätätilalaki siitä olisi päästävä eroon. Tämä on komission ja korkeimman, korkean edustajan kanta hätätilalain aikana. Vangitseminen on mahdollista ilman tuomistyn käsittelyä. Näin on käynyt Al-Fatahille, sillä häntä on syytetty kiihottamisesta sotilaita vastaan lokakuussa 2011 siviilien sotilastuomioistuin käsittely ei anna siviileille täyttää oikeusturvaa. 15.9. sotilasneuvosto lupasi olla lähettämättä siviileinään sotilastuomioistuimeen, mutta tämä ei ole toteutunut. EU ottaa esille jatkuvasti hätätilalain ja sen, että siviilit joutuvat tuomio, sotilastuomioistuimeen, mukaan lukien siis nämä tapaukset Ala Abd al-Fatah ja Michael Nabil Sanad. EU on sanonut olevansa todella huolestunut siitä, miten ehkä voidaan tulkita näitä mm, mahdollisuuksia jatkaa sotilastuomisten käsittelyä. Kiitos. Kiitos teille, Rova Damanaki. Ja nyt tämä Egyptikeskustelu, erityisesti bloginpitäjä Ala Abdel Fatahia koskeva keskustelu on päättynyt ja me voimme ryhtyä äänestämään. Ensin äänestämme kuudesta Iran päätöslauselmaesityksestä liittyen siis Iranin viimeaikaisiin ihmisoikeusloukkauksiin.